la seduta è ripresa il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati sono stati distribuiti. vi sono osservazioni? eilisen kokouksen pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin jotain huomautettavaa? Olkaapa hyvä. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minun puheenvuoroni liittyy kohtaan kuusi pöytäkirjassa siellä puhutaan olosuhteista, joissa meitä pyydettiin ratifioimaan mietintö, jossa solmitaan suhteet Ukrainaan. Uskoakseni, kuten osittain pöytäkirjakin ilmaisee, niin tässä tapahtui jotakin ennen kuulumatonta saimme poliittisen, ulkomaalaisen poliittisen henkilön puheenvuoron ja sillä harjoitettiin parlamenttia kohtaan ennennäkemätöntä painostusta. Ja minun mielestäni tämä tietyllä tavalla väärensi sitä, vääristi sitä hyväksyntää, jonka parlamentti mietinnölle annoi. Ja tästä syystä haluaisin, että äänestäisimme pöytäkirjasta, jotta näkisimme, koska näyttäisi siltä, että tietyt kollegat eivät välttämättä jaa tätä mielipidettä. Ja täten pöytäkirja ei voitaisi hyväksyä, koska tässä menettelytavassa oli tiettyjä erheitä. adesso. Otamme teidän esittämänne kommentit huomioon. Kiitos niistä. Olkaapa hyvä. Monsieur Puhemies, haluaisin täydentää, mitä kollega Kolnis sanoi. On ollut parlamentin toimintaan on puutunut vieraita tahoja, siis on ta, pyritään vaikuttamaan siihen, miten parlamentissa äänestetään Ukrainan taloussopimuksen yhteydessä. Me haluamme protestoida tätä äänestystä ja säännönmukaista vastaan ja haluaisimme, että tästä äänestetään uudestaan, jotta jotta nähdään, hyväksymmekö tällaisen vieraan tahon vaikutuksen. Intervention externe arvon edustaja, äänestykseen ei ole mikään ulkoinen taho puuttunut. Kuuntelin teidän kummankin puheenvuorot ja pyydän teitä nyt kuuntelemaan, mitä itse sanon teille kukaan ei ole pakottanut edustajia äänestämään jollain tietyllä tavalla. Toisin sanoen tulos osoitti sen, että jotkut edustajista olivat puolesta, suurin osa, ja vähemmistö sitten sitä vastaan. Tämä on demokratiaa, eikä kukaan ole voinut siihen puuttua. Minun mielestäni Euroopan parlamentin jäsenet ovat vapaita, eikä heidän vapauttaan ole mikään rajoittanut, eikä heillä ole mitään esteitä kuunnella toisia. Mikään taho ei pysty Euroopan parlamentin jäsenten vapautta rajoittamaan. Kiitos. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, e, zanim... Kiitos, puhemies. Ennen kuin teimme päätöksen, ennen kuin äänestimme täysistunnossa asiasta, tästä assosiaatiosopimuksesta äänestettiin myöskin ulkoasioiden valiokunnassa ja tuolloin me päätimme tukea sopimusta valtaisella enemmistöllä eikä tuolloin ollut mitään videokonferenssia tai TV-yhteyttä mihinkään muuhun parlamenttiin. Valiokunta teki tämän päätöksen täysin itsevaltaisena. Oui, monsieur le président, pour compléter ce que vient de dire Puhemies, täydentäisin mitä tässä sanottiin. Me tuomitsemme tätä epäsuoraa yhteyttä, josta ei äänestetty siis on, tässä tavalla meille meidät pantiin tällaiseen tilanteeseen, missä on puututtu Euroopan parlamentin käsittelyyn Ukrainan parlamentin toimesta, joten tämä yhteys olisi pitänyt, pitänyt ennalta alistaa parlamentin hyväksynnälle. Joo. Euh, Arvon edustaja, minun käsittääkseni ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi ollut parlamentin työjärjestyksen ja sääntöjen vastaista. Se, mitä täällä tapahtui ja mikä tehtiin, on päätös, joka tulee vahvistamaan näiden kahden parlamentin äh, yhteyksiä, enkä usko, että Ukrainan parlamentissa tapahtunut äänestys on millään lailla pakottanut Euroopan parlamentin jäseniä yhtään mihinkään. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Well... Kiitos, puhemies. Suoraan sanottuna AFET-valiokunnan jäsenenä tässä kollegani jo puhui AFETista ja muistan, että tämä kokous meni todella nopeasti ja kuten eilenkin puheenvuorossani sanoin, että jos intavaliokunnalla ei ollut edes mahdollisuutta äh, esittää taloudellisia argumentteja äh, sopimusta vastaan, niin parlamentaarista menettelyä tässä noudatettiin asianmukaisella tavalla, mutta valiokuntatasolla sitä ei tehty. Ja tämä huolestuttaa minua, jos kyseessä todellakin on demokraattinen toimielin, niin silloin tässä valtasuhteiden täytyy toimia oikealla tavalla. Mutta no joka tapauksessa tehän toimitte joka tapauksessa haluamannalle tavalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli mielestäni vapaa äänestys on mahdotonta tänään muuttaa eilen tekemäämme päätöstä. Ymmärrän, että olette eri kannalla, mutta eilen tehtyä Euroopan parlamentin päätöstä on mahdotonta muuttaa. Alors, on peut voter le... Voimme toki äänestää pöytäkirjan hyväksymisestä. Quelle est votre proposition, monsieur, s'il vous plaît? Kuka äänestää äskeisen puhujan kannan puolesta? Monsieur le Président, à votre discrétion. Puhemies, me voimme äänestää nostamalla kättä siitä, hyväksytäänkö äänestys vai ei, tai sitten voidaan käyttää nimenhuutoäänestystä. Minä ymmärsin, että halusitte muuttaa muutaman sanan pöytäkirjasta. Euh, Luaisin, että äänestetään pöytäkirjasta, jotta nähdään, että hyväksymmekö sen vaiko emme, kun otetaan huomioon se seikka, että on syntynyt tällainen äärimmäisen huolestuttava ennakkotapaus, joka saattaisi saada meitä ottamaan kumppaniparlamenttien parlamentin joka kerta, kun assosiaatiosopimus kyseessä, tämä loisi tällaisen ennakkotapauksen, joka vaikuttaa parlamenttiin. Gornish. Ymmärsin oikein hyvin. Kuka vastustaa herra komission ehdotusta? Olkaa hyvä. Bene, allora metto ai voti chi è favorevole ad approvare il processo nyt äänestämme siis eilisen kokouksen pöytäkirjasta. The floor. Niin, no olkaa hyvä. Puhukaa nyt, olkaa hyvä. It is extreme. On äärimmäisen tärkeästä hetkestä kyse. Yleensä kun hyväksytään kansainvälisiä, jopa kahdenvälisiä sopimuksia, niin pöytäkirjat ovat tärkeitä todisteita – ja sitten jos niistä äänestetään melkeinpä tyhjässä salissa, ne ovat ehkä lisäkohtia, jonka avulla myöhemmin tästä sopimuksesta voidaan hankkiutua eroon. Minun mielestäni toisin kuin kollegani, niin minun mielestäni tämä menettely saattaa pilata meidän lainsäädännöllisen menettelyn.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 hyvät edustajat. Se, mitä eilen tapahtui, oli seuraavaa. Täällä äänestettiin tämän parlamentin suvereenin tahdonmukaisesti. Minä äänestin assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, anteeksi, kauppataloussopimuksen allekirjoittamista matsaa, mutta kukaan ei vaikuttanut minuun, eikä kukaan, joka äänesti sen puolesta, pyrkinyt vaikuttamaan tähän poliittiseen tapahtumaan, joka, jonka konkreettinen ilmentymä tuo äänestys oli. Se on sitova äänestys. Ei tuota äänestystä voi nyt pelkästään pöytäkirjan hyväksymättömyyden muodossa asettaa kyseenalaiseksi. Pöytäkirjan tehtävänä on ainoastaan vetää yhteen se, mitä tapahtui. Tuo substantiaalinen peruspoliittinen tapahtuma, joka eilen tapahtui, vahvisti tämän tahdon. On hyvin vaarallista puuttua tähän. Niin, eilinen äänestys on tietysti pelin ulkopuolella. Nyt äänestetään pelkästään pöytäkirjojen hyväksymisestä, ei millään lailla äänestyksen äh, tuloksesta. Se, mitä eilen on hyväksytty, sitä ei tänään aseteta kyseenalaiseksi. Me puhumme ainoastaan pöytäkirjojen sisällöstä. Ehkä niihin voidaan jotain lisätä, mutta se ei millään tavalla muuta äänestyksen lopputulosta eikä sen lainvoimaisuutta. Ei mikään laiton yhteydenpito millään tavalla vaikuttanut Euroopan parlamentin päätökseen, enkä usko, että yksikään Euroopan parlamentin jäsen voi kokea, että joku muu kuin hänen oma sisäinen äänensä ja oma tuntonsa olisi vaikuttanut hänen toimintatapansa tässä äänestyksessä. Me tulemme juridisesti tarkistamaan tämän tilanteen ja menemme nyt sitten esityslista asioille, jotta, asioihin, jotta noudattaisimme päätöksiä päivän ohjelmaa seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausumat EUn toimista Ebola-epidemian torjumiseksi. Pyydän anteeksi. Me nyt lykkäämme pöytäkirjojen hyväksymistä, tarkistamme asian juridisen puolen, toimimme näin ja jatkamme nyt keskustelua ja esityslistan mukaan etenemistä. Le résultat du vote est clair hier, donc allez-y, on va Eilen äänestystulos oli selvä, meidän pitää mennä eteenpäin. Del Consiglio e della Commissione sulle reazioni dell'Unione Europea. No niin, Euroopan komission julkilausumat EUn toimet Ebola-epidemian torjumiseksi. Puheenvuoro neuvoston puolesta herra Lavedova. Presidente, presidente onorevoli deputati signora hyvä puhemies kunnianarvoisat jäsenet hyvä komission jäsen